edustajien Peter Mack ja Glenis Wilmotin erottua parlamentista nyt ensimmäinen syyskuuta ja 3. lokakuuta lähtien nämä paikat ovat vapaina ja tästä on toimitettu tieto asiasta vastaaville kansallisille viranomaisille. Maria Gabriel on nimetty Euroopan komissioon. Edustaja Herbert Royl on nimetty Nordrhein-Westfalenin paikallishallintoon. Jeliko Galbelts on nimetty tilintarkastustuomioistuimeen, joten heidän paikkansa ovat vapautuneet 7. heinäkuuta Gabrielin Roilin osalta ensimmäinen syyskuuta alkaen Galbeltsin osalta, ja näistä tästä on ilmoitettu kansalliselle viranomaiselle. Louis Alliot valittiin Ranskan kansalliskokoukseen ja hänen paikkansa on Euroopan parlamentissa ollut vapaana 21. heinäkuuta lähtien. Maltan Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan viranomaiset ovat toimittaneet tiedot siinä, että Francis Sami Timek, Dennis Ratke, Jonathan Bullock, Franz Jamet ja paronitar Noshena Mobarik on valittu 24. kesäkuuta, 24. heinäkuuta, 1. elokuuta, 21. heinäkuuta, 8. syyskuuta seuraavien henkilöiden tilalle. Komodici Katja, Royal, Helmer, Aliot ja Duncan. Toivotamme uudet kollegat tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin ja toivotamme